Thank you, Commissioner. The debate... Kiitos komission jäsen. Keskustelu päättyy. Siirrymme eteenpäin esityslistalla. Vaaditaan komission jäsentä, joten hetki pieni, että komission jäsen Navracic ottaa paikkansa ennen kuin seuraava keskustelu alkaa which is a joint debate um, on property rights. Yhteiskeskustelu kansainvälisten parien varallisuussuhteista. Kaksi mietintöä. Edustaja Kavadalta toinen käsittelee aviovarallisuussuhteista suhteita ja toinen käsittelee rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia. Nyt pyydän edustaja Kavadaa puhumaan nelisen minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Aion kunnioittaa <clears throat> aikarajaa arvon puhemies, arvon komissaari. Euroopan kansalaisten liikkuvuus ei ole mikään illuusio, se on totta. Ja sen vuoksi Euroopan unionissa on 16 miljoonaa sellaista pariskuntaa, jotka ovat kansainvälisiä. Heillä on yhteistä omaisuutta, ehkäpä pankkitilejä eri maissa. Ja jos ongelmia tulee, niin on tullut ongelmaa siinä, mikä on se oikeuden, lainkäyttöoikeus, lainkäyttöalue, joka on toimivaltainen. Tämän asetuksen tarkoitus on hankkiutua eroon ähm, juridisesta silloin, jos tulee avioero tai kuolema, e, asumusero ja tarkoitus on päästä eroon niistä oikeuden, oikeudenkäyttöalueisiin liittyvistä ristiriidoista, joita tähän saakka on ollut. Tämä koskee myös rekisteröityjä parisuhteita. Näiden pariskuntien on ollut vaikea joskus tietää, mikä, minkä maan tuomioistuin on toimivaltainen tuomioistuin antamaan tuomio, tuomioita ja päätöksiä, ja säännöt vaihtelevat myös maittain. Ja juuri tästä syystä, kun nyt tämä asetus hyväksytään, niin kumppanit voivat tietyin ehdoin päättää lainkäyttöalueen tuomioistuimen, joka on toimivaltainen. Ja se voi olla asumismaa tai se maa, jonka kansalainen jompikumpi pariskunnasta on. Valittu oikeudenkäyttöalue ja valittu tuomioistuin on toimivaltainen koko omaisuuden osalta, vaikka omaisuus sijaitsisi eri maissa. Ja haluaisin korostaa sitä, että kunkin maan sääntöjä sovelletaan ja subsidiariteettiperiaatetta kunnioitetaan. Tämä asetus ei koske avioliiton tai parisuhteen määritelmää, kun kyse on rekisteröidystä parisuhteesta tai avioliitosta, niin niitä koskevista säännöistä päätetään jäsenvaltioissa. Eh, ne maat, joissa äh, parisuhdetta ei tunnusteta, niiden ei tarvitse ähm, äh, käyttää äh, oikeutta, niiden ei tarvitse käyttää oikeutta tällaisissa asioissa. Ja tämä pariskunta voi mennä maahan, jossa parisuhde tunnustetaan. Jäsenvaltioiden sop yhteisymmärryksen tai sopimusten täytyy olla yksimielisiä. Ja jos näin ei ole, niin osapuolilla on mahdollisuus vahvistettuun yhteistyömenettelyyn. 18 maissa tämä on jo mahdollista. Euroopan parlamentti on viime täysistunnossa hyvä hyväksynyt sen, että tätä vahvistettua yhteistyötä voidaan käyttää näiden kahden asetuksen osalta. Nämä kaksi ähm, äh, asetusta siis koskevat äh, aviovarallisuutta ja rekisteröityjä äh, parisuhteita niiden, näiden pariskuntien varallisuutta, eikä mitään suuria ongelmia ole ollut. Meillä on yksi vähän kosmeettinen tarkistus se liittyy niihin jäsenvaltioihin, jotka osallistuvat vahvistettuun yhteistyöhön. Joka tapauksessa tämä lisäys on ihan hyödyllinen, äh, eikä se ainakaan perus, tai jos nyt se ei ole kauhean hyödyllinen olekaan, niin se ei ainakaan vaikuta tähän peruslainsäädäntöön. Ja meidän mielestämme äh, on tärkeää, että hankalasti neuvoteltua ähm, kokonaisuutta ei vesitetä eikä aseteta sitä, ähm, eriskerrata sitä. Ja toivon, että huomenna äänestätte näiden molempien asetusten puolesta, ähm, jotta voimme noudattaa alustavaa kalenteria niin, että neuvostossa ne maat, jotka osallistuvat vahvistettuun yhteistyöhön voivat mitä pikimmiten äänestää tästä tai päästä yksi, yksimielisyyteen tästä asiasta ja hyväksyä sen. Tämä on edistysaskel monille ähm, pariskunnille. Näitä pariskuntia on 17 äh, miljoonaa, siis yli 30 miljoonaa ihmistä. Tämä koskee siis useita ihmisiä. Thank you, and now invite... Kiitos. Nyt komission jäsen Navracic. Olkaa hyvä. Speaker, honorable members. Kiitos puhemies. Arvon jäsenet, kun äh, kansalaiset käyttävät äh, vapaa liikkuvuuden oikeuttaan, myös kansainvälisten parien määrä lisääntyy. Tänään, kuten Kavada mainitsi, on noin 16 miljoonaa kansainvälistä paria unionissa. Ja näillä pareilla on ongelmia silloin, kun he haluavat hallinnoida kiinteistöään tai omaisuuttaan, tai jos heillä on äh, avioero tai kuolema heidät erottaa. Nyt meillä on äh, uusia, uudet säännöt, äh, joka kattaa sekä aviovarallisuussuhteen että rekisteröidyn parisuhteen ja tavoitteena on nyt näiden vaikeuksien poistaminen. Näillä äh, säännöillä annetaan oikeudellista ta- turvaa pareille, kansainvälisille pareille silloin, kun asiat menevät vinoon. He tietävät nyt selkeästi, missä maassa ja mitä kansallista lakia käytetään, kun on kysymys vaikkapa omaisuudesta. Ja nä, tässä on kysymys myös päätösten ä, molemminpuolisesta tunnustamisesta siviiliasiossa, kuten neuvosto päätti aikaisemmin. Ja tällä tavalla nyt on täytetty suuri aukko perheoikeudessa. Haluaisin kiittää esittelijä Kavadaa hänen erinomaisesta yhteistyöstään ja sitä, että hän on ajanut eteenpäin tätä vaikeaa asiaa. Kiitän myös Alankomaita puheenjohtajamaana, kun se on käsitellyt tätä priorisoituna asiana. Me olemme nyt saavuttaneet sen, eh, me olisimme toivoneet, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat tähän, mutta on tärkeää, että me menemme eteenpäin nyt niiden maiden kanssa, jotka voivat ja haluavat, ja vahvistettu yhteistyö on aina avoin myös muille jäsenvaltioille liittyttäväksi silloin, kun heistä tuntuu, että he ovat valmiita siihen osallistumaan. Vahvistetut eh, yhteistyösäännöt eh, sisältävät esimerkiksi eh, määräyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi kiinteistöjen hallintaan jäsenvaltioiden kesken, jotka kuuluvat vahvistettuun yhteistyöhön, ja ne valtiot, jotka eivät siihen kuulu, niin niitä nämä säännöt eivät koske. On tärkeää, että nämä koskevat ihmisiä sekä aviossa että rekisteröidyssä parisuhteessa. Mutta haluan vahvistaa parlamentille, että asetusluonnoksessa on myös turvatakeet jäsenvaltioille, koska niissä ei vaadita esimerkiksi rekisteröidyn parisuhteen tunnustamista. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kun tehdään yhteistyötä rakentavalla tavalla, voimme tehdä elämän yksinkertaisemmiksi EUn kansalaisille. Commissioner, and now... Kiitos komission jäsenet. Puheenvuoron saa Axel Foss, kaksi minuuttia. Vielen Dank. Kiitoksia, arvo puhemies. Arvon kollegat, ensinnäkin minunkin kiitokseni esittelijälle ja hänen edeltäjälleen, joka käsitteli tätä asiaa erittäin hyvin. On uskomatonta, että vasta nyt jotenkin käsittelemme tällaisia asioita lainsäädäntönä, sillä Vapaa liikkuvuushan on ollut jo paljon pidempään jalkeilla, joten on välttämätöntä, että meillä on tämä nyt. Uskon, että osa tunsi itsensä itse eh, hylätyksi, kun on tässä tilanteessa, kun huomataan, miten kansainvälisissä yksityisoikeudellisissa kysymyksissä jaetaan omaisuutta. Se on hyvin monimutkaista, sen takia on erittäin hienoa, että nyt tästä saadaan sääntelyä. Äänestys huomenna tehostetusta yhteistyöstä näissä kysymyksissä myös aviopareille ja rekisteröiparisuhteille on sen takia tärkeä askel. Monta vuotta on käyty nyt neuvotteluja ja tarvitaan pikaisesti sääntelyä myös lainsäätäjinä. Intresseissämme on tämä asia. Saadaan vietyä päätöksen täysistunnossa. Tämä ilahduttaa minua tässä nyt ollaan vain keskustelemassa, takia haluaisin painottaa ja kiittää siitä, että neuvosto otti parlamentin vaatimukset pitkälti huomioon. Sen takia meidän kantaamme voimme olla tyytyväisiä. Tämäkin mainittiin jo, että valiokunnassa asiasta sovittiin hyvin. Onneksi sovittiin myös siitä, ettei tällä ole oleellisia vaikutuksia siihen, miten tunnustetaan eri yhteiselämän muotoihin. Tietyt valtiot eivät niitä vielä tunne. Todennäköisesti se olisi johtanut lisäumpikujiin, joten on hyvä, että tekstissä on tällainen Or Republic-lauseke. Jos ajatellaan rekisteröidyparisuudet tekstiä, olemme hyvällä tiellä ja kiitos kaikille. Thank you. And now for three minutes. Kiitos. Nyt edustaja Gebhardt, kolme minuuttia. Frau presidentin, Kiitos puhemies. Minua ilottaa kovasti, että me tänään vihdoin viime saamme vietyä päätökseen tämän keskustelun ja menettelyn. Minä olin edellisellä vaalikaudella tämän asian esittelijä, nyt varjoesittelijä, ja tämä on ollut hyvin monivuotinen prosessi, jotta olemme voineet huolehtia siitä, että kansalaiset nyt löytävät ratkaisun, joka heitä auttaa siinä kansainvälisyydessä, jossa he elävät, ja että he voivat elää siinä hyvällä tavalla. Esimerkiksi huoltajuusoikeudet, avioeron jälkeen perintöoikeudet. Nyt me olemme päässeet askeleen jälleen eteenpäin, jos, jossa me annamme ihmisille apua nimenomaan niissä asioissa, jossa he haluavat, koska he haluavat elää Euroopassa sellaisena kuin se on ja kansainvälisesti, ja se on hyvä asia. Euroopan parlamentti piti alusta alkaen hyvin tärkeänä, että huolehdimme siitä, että tulee kaksi eri lainsäädäntöehdotusta, nimittäin yksi, joka koskee aviovarallisuussuhdetta ja toinen rekisteröityä parisuhdetta. Ja niissä sisältö on suurin piirtein samanlainen, mutta samanaikaisesti, mikä on hyvin tärkeää, huomioidaan erilaiset perinteet ja kulttuurit jäsenvaltiossa ja kunnioitetaan niitä. Sen vuoksi täällä on tämä lauseke, että mitään valtiota ei pakoteta ää, äh, hyväksymään rekisteröityä parisuhdetta tai ottamaan sitä käyttöön. Ja se oli mielestäni hyvin tärkeää. Tärkeää tässä yhteydessä oli myös se, että sosiaalidemokraatteina me voi, meidän sanoimme, että meidän täytyy huolehtia siitä, että ei tule minkäännäköistä tällaista etushoppailua, koska me olemme usein nähte, nähneet, että vahvempi tai rikkaampi, aina kun oli jokin ongelma tai äh, avioero, että se vahvempi äh, aina kykeni äh, olemaan niskan päällä ja heikompi luovutti ja nyt me olemme tässä onnistuneet ja tässä äh, minä sanon, että edellinen puheenjohtaja oli oikeassa. Me onnistuimme luomaan oikeuden äh, ja lain, jossa sekä neuvosto että komissio äh, on noudattanut Euroopan parlamentin suosituksia. Sen vuoksi minusta on erittäin tärkeää, että meitä vielä kuullaan. Eikä ainoastaan sitä, vaan loppujen lopuksi me olimme tässä myös myötämääräämässä, mitä tässä laissa sanotaan. Tällä työllä me olemme jälleen kerran huolehtineet siitä, että me huolehdimme arkipäivän todellisista ongelmista ja tarjonneet eh, siihen järkevää eh, ratkaisua. Kiitos. Edustaja Jambatski, minuutti. Kiitoksia, puhemies, arvon komissaari. Hyvät kollegat, hyvä esittelijä, Perheoikeus on arkaluontoinen aihe ja sitä pitää käsitellä varovasti. Kyseessä on ala, jota säännellään paikallisesti, yleisesti ottaen. Viime vuosina meillä on ollut tiivistettyä yhteistyötä useammilla alueilla. Yksi on muun muassa rajat ylittävien oikeustoimien saralla, mutta kansalliset säännöt usein poikkeavat toisistaan. Tässäkin kohtaa parisuhteiden, tiety, tiettyjen parisuhteiden käsite ei ole tuttu sellaisissa maissa kuin Italia, Puola, Bulgaria. Ne, täällä on myös ristiriitaisia sääntöjä ja tämä saattaa aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta. Haluaisin varoittaa teitä. Meidän täytyy olla kielikeskellä suuta. Minä tietenkin puolan parempaa yhteistyötä, mutta kyllä meidän täytyy kuitenkin varovaisuusperiaatetkin toteuttaa. Krisogonos. Minuutti 30, edustaja Ogonos. Kiitos, rouva puhemies. Ensinnäkin tehostettu yhteistyö kansainvälisissä oikeudenkäyttöaluekysymyksissä ja se, että tunnustetaan ja pannaan täytäntöön lakeja kysymyksissä, jotka liittyvät parien varallisuussuhteisiin, niin säännöt, jotka ovat olemassa 18 jäsenvaltion välillä, jotka ovat sopineet osallistumisesta tähän yhteistyöjärjestelmään, tulevat helpottamaan kumppaneiden pariskuntien arkipäivää, jos he ovat eri kansalaisuutta. Tämä tapahtuu siis tämän lainsäädäntökehyksen myötä, joka sääntelee varallisuuttaan ja keskinäistä tunnustamista päätöksen osalta, jotka on tehty eri unionin jäsenvaltioissa. Mutta on valitettavaa, että ensimmäinen ehdotus vuodelta 2011, joka tuli komissiolta, ei mennyt eteenpäin, koska neuvostossa ei päästy sopuun ja lopputuloksena oli viiden vuoden viivästymä. Valitettavaa on myös se, että Euroopan parlamentti antaa vain lausuntonsa perheoikeuskysymyksissä, eli se mistä nyt tänäänkin keskustellaan. Ja tällä on suoria seurauksia totta kai tuhansien pariskuntien elämään ympäri Eurooppaa. Tässä olisi pitänyt käyttää yhteispäätösmenettelyä, jotta Euroopan parlamentti kansan suorana edustajana Euroopan unionissa olisi voinut saada sanansa sanottavaksi ja esittää suurempaa roolia yhtäläisenä kumppanina, mitä tulee päätöksentekoon. Kiitos. Kiitos se edustaja Reintke, kaksi minuuttia. Thanks a lot, Madam Chair. Kiitos puhemies, komission jäsen ja kollegat. Miten voimme sietää tilannetta, jossa perhe, vanhemmat, rakastettujen lapsineen ja kumppanit, jotka ovat luvanneet olla keskenään lopun elämänsä, miten nämä perheet menettävät oikeutensa toisiinsa, mikäli he muuttavat toiseen Euroopan unionin maahan? Miten me voimme sietää tilannetta, jossa vanhemmat eivät voi istua lastensa sairaalavuoteen vieressä sen jälkeen, kun on ollut onnettomuus vain sen vuoksi, että he joutuvat ylittämään rajan, tai että he menettävät äh, omaisuusoikeutensa sen vuoksi, että kaikissa maissa ei ymmärretä, että perhe, parit, rakkaus tuntevat monta muotoa, ja tätä täytyy muuttaa. Tämä ehdotus on ensimmäinen pieni askel kohti tätä suuntaa. Sateenkaariperheet ja saman sukupuolen perheet, niitä, heitä ei enää voi kohdella toisen luokan kansalaisina Euroopan unionissa. He tarvitsevat yhtäläisen suojelun. Me haluamme muuttaa Euroopan unionissa ja työskennellä ja opiskella missä ikinä me haluamme ja että meitä suojellaan syrjinnältä. Tämä ei ole liikaa vaadittua, vaan se on oikeus kaikille EUn kansalaisille. Lopettakaamme syrjintä, jota saman sukupuolen parit vielä kohtaavat. Antakaamme samanlaiset yhtäläisyydet myös sateenkaariperheille. Luodaan Euroopan unioni, joka suojelee ja tukee kaikkia perheitä. Tämä lainsäädäntö on yksi osa suurempaa parempaa palapeliä, jotta tästä tulee todellisuutta. Pidetään tätä lähtökohtana ja luokaamme Euroopan unioni, jossa kaikilla perheillä, kaikilla pareilla on mahdollisuus elää sellaista elämää kuin he haluavat, muuttaa ja tehdä töitä ja elää missä he haluavat ja samat oikeudet kuin kaikilla muilla. Kiitos. Thank you for two minutes, Madam von... Kiitos. Kaksi minuuttia, edustaja von Storch. Ja, wir sprechen über... Niin, tässä puhutaan kahdesta ehdotuksesta, jossa määritellään avioliitto ja perhe ministerineuvosto esitti asetuksesta, jossa puhutaan varallisuussuhteista avioparin osalta, eli homoseksuaalien aviparista. Unkari ja Puola blokkasivat tämän, koska siellä näitä avioliittoja ei ole, eikä he halunneetkaan tätä, mutta tämä on teknokraattinen periaate. Keskinäistä tunnustamisesta on kyse, jos ajatellaan asiakirjoja. Tämä homoavioliitto halutaan takaportin kautta nyt Eurooppaan, kahdeksan jäsenvaltiota – sanovat perustuslakissaan, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto ja keskinäinen tunnustaminen tässä tuli siis EU-ssa takaportin kautta kansalliseen lakiin. EU-periaate on, että jota monet hylkäävät täällä Euroopassa, määritellään arvoja, jotka kaiken pitää hyväksyä. Ja jos valtiot eivät halua sitä, niin niitä kirrotaan ja EU tulee takaportin kautta tästä syystä on nyt Euroopan laajuinen kansalaisaloite nimeltään Äiti, Isä, Lapset. Ja siinä kerätään allekirjoituksia koko Euroopassa, jotta EU-sakin instituutiot pakotetaan näkemään avioliitto vain avioliittona. Rekisteröity kumppanuus on kyse kahdesta miehestä tai kahdesta naisesta. Ja avioliitto on mies ja nainen, tarkemmin sanottuna yhdestä miehestä ja yhdestä naisesta. Lopettakaa nyt se, että tätä sanot kutsutaan syrjinnäksi tai fobiaksi. Hyväksykää, että avioliitto on jotakin muuta kuin vain kumppanuus ei ole parempaa tai huonompaa, se on jotakin muuta. Ja kaikki, jotka haluat suojella avioliittoja verta, sanon teille, että pysykää valppaina Täältä, se, mitä EU tekee ja komissio, siltä ei voida odottaa mitään hyvää. Toimielimet ovat voimakkaita, mutta kansalaiset ovat voimakkaampia, mahtavampia. Thank you now for one minute. Kiitos sitten minuutti Michel Le Breton. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puhemies. Kom- Brysselin komission mukaan on 16 miljoonaa kansainvälistä pariskuntaa, jotka ovat täällä Euroopan unionissa. Ähm, ensimmäinen äh, tänään käsiteltävä teksti käsittelee aviovarallis, mutta meillähän on jo Haagin sopimus ö, vuodelta 1991. Mielestäni jäsenvaltioiden tulisi hyväksyä se pikemminkin kuin kilpailla tällaisen eurooppalaisen asetuksen kanssa. Toinen teksti liittyy liittyy rekisteröityihin parisuhteisiin, mutta tässä on ongelma, koska kullakin jäsenvaltiolla on oma käsityksensä ähm, parisuhteesta. Äh, Pitää, äh, jos tunnustetaan äh, eri valtion käsitys parisuhteesta, niin silloin joudutaan kääntämään päälailleen oma järjestelmä. Siksi aion äänestää vastaan. Kiitos, kaksi minuuttia. Estaras Ferragutsu. Kiitos puhemies. Tämä on erittäin tärkeä kysymys ja haluankin kiittää esittelijä Kavadaa. Tässä on ollut eh, hyvin paljon ongelmia, sekä käytännön että juridisia ongelmia, joita kansainväliset parit kohtaavat silloin, kun on esimerkiksi tapahtunut eh, eroaminen taikka eroaminen on myös voinut tapahtua sen vuoksi, että ei ole ollut lainsäädäntöä, niin että ei ole kyetty käsittelemään asioita. Ikävä kyllä, tästä ei kuitenkaan päästy yksimielisyyteen, joka johtui siihen, että otettiin käyttöön tämä vahvistettu yhteistyö, jotta voidaan kuitenkin helpottaa kansalaisten elämää. Nämä kaksi asetusta määrittelevät nyt sen, kuka on vastuullinen, kuka on viranomainen, kuka, mitä lakia sovelletaan ja äh, missä laki täytäntöön pannaan. Tämä helpottaa vapaata äh, liikkuvuutta kansalaisille. Vapaa liikkuvuushan on prioriteetti ja tällä tavalla todellakin nyt helpotetaan sitä äh, että toteutetaan ihmisoikeuksia ja kunnioitetaan eri oikeudellisia järjestelmiä jäsenvaltioissa. Tämä voi kuitenkin johtaa tiettyyn eh, sekavuuteen ja juridisiin ongelmiin. Tämä on siis eh, vapaaehtoista tämä vahvistettu yhteistyö ja jäsenvaltiot voivat liittyä mukaan, koska he ikinä haluavat, koska kysymys on elämän helpottamisesta kansalaisille. Tässä on kysymys yksityisoikeudesta, jolla täydennetään monia muita välineitä, joita esimerkiksi perheoikeuden alalla on. Ja tämä on erittäin tärkeää myös unionin, unionin arvojen perusteelta. Seuraava puheenjohtaja olla paikalla, joten siirrytään edustaja Skripekkiin minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Miehen ja naisen välinen avioliitto minusta tärkein asia, jonka perust, johon jokaisen yhteiskunnan pitää rakentua, tätä instituutiota pitää rakentaa, se on tavoitteemme näin. Voidaan lähettää tärkeä viesti. Naimisiin meno, perheen perustaminen, lasten saaminen on oikein. Ja haluamme Euroopan parlamentin jäsenet tukevat tällä tavoin kansalaisia negatiivinen trendi. Se, että on sukupuolen rekisteröity parisuhde ja sitten halutaan väkisiin kansallisiin väki- valtioihin Minusta se on kaistuttava Ääriliikehdintä ja skepsismi EUta vastaan ovat konkreettisia seurauksia. Kansalaiset tuntevat, että heillä on valehdeltu. Sama pätee Istanbulin sopimuksen ratifiointiin. EU haluaa ottaa sen blokkina. Tämä on isku vasten kansalaisten kasvoja. He eivät enää luota eurooppalaisen hankkeeseen. Kuunnellaan nyt kansalaisten ääntä. Olemme täällä heitä varten, emmekä muita varten. Thank you. Sorry, Ms. Nireda, you have a blue card. Will you... Teillä on sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Selvä. 30 sekuntia, olkaa hyvä. Mehän puhumme tässä ihmisoikeuksista, ja jos te sanotte, että EU-asetu... Te sanotte, että EU-asetuksessa ei pitäisi säätää tällaisista oikeuksista, vaan kunkin jäsenvaltion pitää niistä ää, ähm, säätää, mutta eivätkö kaikki ole oikeutettu ihmisoikeuksiin? Mitä sanotte tähän? Pani kollegina, určite vám nie neznáme, že to... Kiitos. Niin tiedätte varmastikin, kollega. Tiedätte varmaankin, että juuri tämä ala kuuluu toissijaisuusperiaatteen alle. Jokainen valtio myös omani päättää itse tästä teemasta, tästä alasta. Meillä kaikilla on ihmisoikeudet ja muista oikeuksista ei voida keksiä. Svoboda. Kiitos edustaja Svoboda. Vážená paní předsedající, vážený pane komis... Kiitos. Komission jäsen. Ensin haluaisin kiittää esittelijä Kavadaa hänen tekemästään työstä eh, molemmissa ehdotuksista. Vahvistettu Yhteistyö vaikuttaa myös tähän hyvältä. Meillä on viime vuonna oli 2,4 miljoonaa uutta avioliittoa ja 13 prosenttia niistä oli kansainvälisiä. Ja sen vuoksi on välttämätöntä antaa näille kansalaisille helppo katsaus heidän oikeuksistaan rajat ylittävästi ja tämä säästäisi 1,1 miljardia euroa, jota me tänä päivänä käytämme rinnakkaisiin tuomioistuinkäsittelyihin eri jäsenvaltioissa. Ymmärrän toki myös äh, toisten jäsen, muiden, joidenkin jäsenvaltioiden äh, pelon siitä, että he eivät halua rikkoa paikallista äh, lainsäädäntöä, mutta tämä on hoidettu. Ensinnäkin tässä ei ole harmonisoitu yksittäisen jäsenvaltion kiinteistöoikeuksia tai omaisuusoikeuksia. Ja tässä ei myöskään sanota, että aviovarallisuussuhde ja rekisteröity parisuhde olisivat tismalleen samoja. Tässä nyt on tarkoitus siitä, että meillä on yhtäläiset säännöt siitä, kun omaisuus jaetaan. Eli tämä, tässä toimitaan täysin lähipäätösperiaatteen mukaan. Ja jotta voitaisiin olla täysin varmoja, niin täällä on myös mukana lauseke, joka antaa kyseiselle jäsenvaltiolle mahdollisuuden olla soveltamatta tätä, mikäli on olemassa jokin objektiivinen syy olla tekemättä niin, jos esimerkiksi on eroja vaikkapa rekisteröidyn parisuhden määritelmässä. Liikkumisvapaus on yksi Euroopan unionin perusvapauksia. Se on yksi asia. Toinen asia on se, että meidän ei tule monimutkaistaa tätä vapautta Päinvastoin meidän tulisi luoda yhteinen alue ja yhteiset säännöt rajan ylitse, kuten nämä säännöt, joista tänään puhumme. Gasbara. Kiitos edustaja Gasbara. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluan kiittää kollega Kavadaa hyvin tehdystä työstä ja siitä konsensuksesta, jonka saimme valiokunnassa tästä tekstistä. Tämä on askel eteenpäin, aivan kuten muutkin kollegat ovat sanoneet. Tässä oikeudet toteutuvat. Lopulta annamme konkreettisen vastauksen ähm, noin 16 miljoonalle eurooppalaiselle pariskunnalle, jotka elävät rajat ylittävissä parisuhteissa. Äh, nyt äh, tämä koskee muun muassa äh, toimivaltaisen tuomioistuimen ähm, valintaa ja muita mm, äh, asiaan liittyviä seikkoja, ja 18 jäsenvaltiota ovat nyt osallistuneet tiivistettyyn yhteistyöhön, ja useammat voivat siihen vielä liittyä. Tällä tavalla saama, sa, saamme johdonmukaisempaa äh, käytäntöä koko Euroopassa. Olen erittäin iloinen siitä, että neuvottelut ovat menneet hyvin. Ää, äh, eteenpäin ja toivottavasti seuraava puheenjohtajavaltio Slovakia tekee työtä, jotta neuvostossa saadaan koko neuvostossa saadaan konsensus asiasta. It's now for Madam Comodini. Edustaja Comodini. Kiitos puhemies. Viime täysistunnossa vasta parlamentti äänesti sen puolesta, että vähennetään byrokraattia unionin kansalaisille erityisesti, kun he tekevät vapaa liikkuvuuttaan tai harjoittavat siitä Tunnustimme siis äh, keskenä, yleisten äh, asiakirjan tunnustaminen. Huomenna toivon, huomenna äänestän tämän asiakirjan puolesta. Kansainväliset pariskunnat Euroopassa saavat selkeämmät kehykset, jossa voivat hallinnoida varallisuuttaan. Tällä hetkellä kasvavat suhteet, äh, jotka ovat heikoimmassa hetkissään elämässään, eli esimerkiksi jos toinen kuolee tai, he, tai pariskunta eroaa, saivat syhemmän taakkaa siitä, että lainsäädäntö oli monimutkaista ja he piti miettiä, mikä mm. tuomioistuin päättää heidän varallisuudestaan ja mitä lakeja pitäisi soveltaa. Usein avieropäätöksen jälkeen esimerkiksi pariskunnan piti sitten olla mukana eri menettelyissä eri tuomioistuimissa, jotta saataisiin selvys varallisuusasioista. Mutta nyt nämä kaksi ehdotusta tulevat varmistamaan selkeyden ja varmi, varmuuden. Pariskunnat saavat yksinkertaisia menettelyjä, jotta jos he ovat avioerossa tai muissa menettelyissä, sama tuomioistuin käsittelee nämä asiat, jotka liittyvät varallisuuteen. Pariskuntien ei enää tarvitse aloittaa menettelyjä muissa valtioissa ja olla mukana monimutkaisissa oikeuskysymyksissä saadakseen oikeutta. Lakien pitäisi avustaa kansalaisiaan, jotta saadaan oikeussuojaa. Nämä ehdotukset tulevat varmistamaan juuri tuon. Kiitos. Thank you. One minute, Mr. Negre. Kiitos, edustaja Negrescu, seuraavaksi. Tele propuneri de regulament ale Consiliului în materia regimilor matrimoniale și a efectelor patrimoniale mitä tulee rekisteröityyn parisuhteeseen ja aviovarallisuussuhteeseen, tämä on kestänyt aivan liian kauan. On hienoa ja hyvä asia, että meillä on nyt tämä ehdotus, Kysymys on vahvistetusta yhteistyöstä ja tässä on saatu aikaan tiettyjä muutoksia. Tämä asetus tulee olemaan erittäin hyödyllinen väline kansainvälisille pareille, jota on noin 16 miljoonaa. Ja nyt määritellään, kuka on vastuussa näistä asioista. Ja tämä pitäisi kuitenkin laajentaa koskemaan kaikkia jäsenvaltioita, koska tämä saman oikeuden pitäisi koskea kaikkia eurooppalaisia. Ikävä kyllä on paljon kansalaisia ryhmiä, joilla on ongelmia erilaisen lainsäädännön vuoksi. Joten tässä voitaisiin poistaa paljon sekaannusta ja tehdä kansainvälisille pareille selkeämpi tilanne. Mr. Seinfeld. Edustaja Seinfeld, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Kiitoksia kovasti puhemies. Tänään keskustelemme äärimmäisen tärkeästä kysymyksestä. Näyt, saattaisi ehkä näyttää siltä, että tämä aihe, jos sitä verrataan vaikka Euroopan unionin todella vakaviin ongelmiin, kuten kriisiin, huomisen kansan äänestyksen, niin tämä saattaisi näyttää marginaaliselta ongelmalta, mutta ehkäpä tämä onkin yksi olennaisimmista kysymyksistä, koska tämä osoittaa, mistä Euroopan unionissa on kyse, mihin suuntaan se on menossa. Kyseessä on yhteisö, joka kehuskelee koko maailmalle, että se edustaa inhimillisiä arvoja, että se perustuu tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden periaatteelle. Niin nyt meillä, nyt tässä me nyt olemme. Olemme tyytyväisiä siihen, että ehkä huomenna me hyväksymme säännön, jossa on kyse kaikista yllä mainituista asioista. Tämä olisi pitänyt hyväksyä kaikilla Euroopan unionissa jo kauan kauan sitten se sosiaalinen ö, sopimus, joka johti, tai se yhteinen sopimus, joka johti Euroopan yhteisöjen perustamiseen. No miksi me tarvitsimme Eh, niitä siksi, että äh, saatamme tarjota ihmisille edes mahdollisuuden olla onnellisia. Ja nyt useilla toiminnan alueillamme me olemme oikeastaan rajoittaneet onnellisuuden edellytyksiä. Eh, ja toivottavasti tämä päätös, jonka huomenna hyväksymme, eh, muodostaa pienen pienen, mutta tärkeän askeleen, kun rakennamme suhdetta kansalaisten ja valtion välillä ja ylipäänsä Euroopan unionissa yhteiskunnassa, jossa kansalainen on me kaiken keskiössä ja Euroopan kansalaiset ja jäsenvaltiot muodostavat sen kokonaisuuden, jossa kansalaisilla on mahdollisuus olla onnellisia. Johtopäätös. Vetoaisin niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat päättäneet olla hyväksymättä jättämättä tai ottamatta näitä pieniä askeleita ottamaan ne. Please. Edustaja Rodriguez. Siten. Kiitos, puhemies. Tämä ehdotus tarjoaa lisää arvoa 13 prosentille EU-kansalaisista, jos katsotaan vuosien 2007 lukuja. Yhdeksän vuotta on kulunut. Yhä enemmän pariskuntia on. Jos pariskunta eroaa, niin tulee tilanteita, me tarvitaan sääntöjä. Tämä pätee varallisuussuhteisiin, siis erityisesti perheen oikeuksia pitää noudattaa. Tämän tyyppisten oikeuksien tunnustaminen on oikea väline. Tässä on kyse siviilioikeudesta, varallisuussuhteista, pariskuntien varallisuussuhteista, oli kyse sitten rekisteröistä pariskunnista vai aviopareista – valitettavaa, että maalaisjärki ja oikeus ei ole saapunut neuvostoon asti. Oltaisiin tarvittu yksimielistä päätöstä. On sääli, että piti käyttää tätä tiiviimpää yhteistyötä. Thank you. Two minutes, Mr. Pospisil. Edustaja Pospisil. Vážená paní předsedkyně, já velmi podporuji. Kiitoksia puhemies. Minä tuen näitä ehdotuksia, aivan kuten ryhmäläisenikin, joka juuri puhui minua ennen. Olen kuitenkin hiukan pahoillani siitä, että on kulunut neljä tai jopa kuusi vuotta siitä, kun keskustelut aloitettiin neuvostossa. Minä olin tuolloin sekin oikeusministeri, joten minä osallistuin neuvoston kokouksiin ja tuolloin tiesin, että kauan kauan kestäisi ennen kuin päästäisiin tulevaisuuteen. Ja minä toivon, että huomenna vallitsee terve järki ja hyväksymme nämä luonnokset. Valitettavasti niitä sovelletaan vain 18 jäsenvaltion, ei koko Euroopan unionin, joten tämä toiminta rajoittuu vain osaan yhteisöstämme. Meidän täytyy todeta, että nämä luonnokset eivät tietenkään rajoita muita jäsenvaltioita. Älkää rikkoko maiden eh, perheoikeutta vastaan. Ei ole väliä sillä, onko rekisteröity parisuhde tunnustettu, vaikka ei. Muut puhujat ovat esittäneet aika vääristyneitä näkemyksiä siitä, mistä me tänään puhumme. Me puhumme nyt yksityisoikeudesta, perheoikeudesta ja prosessioikeudesta, joten tämä tarkoittaa sitä, että tulee olemaan vain yksi sovellettava oikeus ja alan toimijana tiedän, asiantuntijana tiedän, että tämä auttaa paljon. Minulla on useita asiakkaita, jotka ovat olleet kansainvälisiä, siis ovat olleet erimaalaisia parisuhteessa eri, erimaalaisia ja heillä on ollut suuria ongelmia. Nyt me pääsimme eroon näistä ongelmista. En voi käsittää, että joku vastustaa tämän kaltaista asetusta, joka hyödyttää kansalaisia. Ei tämä ole mikään Brysselin jyräämä rajoite, vaan tämä auttaa ihmisiä. Minä toivon, että tämä hyväksytään huomenna, jos kohta toivoisin, että se sovellettaisiin kaikille Euroopan unionissa. One minute, Mr. Mar- Siirrymme menettelemään puhelistaa, edustaja Marias. Kiitos puhemies. Niin, eli varallisuus, suhteet eh, ja miten niiden käy, jos pariskunta eroaa. Tämä kuuluu kansallisen lainsäädännön toimivaltuuksiin, mutta tässä nyt eh, puhutaan siitä, että on uusi järjestelmä, jotta varallisuuskysymykset, jos ajatellaan kansainvälisiä pariskuntia, kuuluvat erilaisen kansainvälisen oikeuden piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että kansallisia oikeuksia ei kunnioiteta ja ne hylätään järjestelmät, jotka ovat käytössä kaikissa jäsenvaltioissa, jotka, joita on soveltu tähän asti, jotka ovat toimineetkin tietyssä määrin. Yleinen järjestys, se tarvitaan. Tässä on kyse siitä, että tietyt maat tunnustavat tiettyjä kumppanuuksien muotoja, mutta totta kai tämä kyseinen kysymys pitää katsoa hyvin tarkkaan ja sillä saattaa tiettyjä loukkauksia, jotka liittyvät toissijaisuusperiaatteeseen, eli tämä asetus luo lisää ongelmia kuin mitä se ratkaisee. Jakovčić, please. Edustaja Jakovčić. President. Konečno. Kiitos eh, puhemies. Vihdoinkin hyviä uutisia. 60 eh, miljoonaa Euroopan kansalaista eh, elää nyt tästä lähtien sitten helpommassa tilanteessa. Me olemme käyneet keskusteluita aivan liian kauan keskusteluita rekisteröidyistä parisuhteista tai kansainvälisistä pareista. Ei ole hyväksyttävää, että kymmenen jäsenvaltiota ei hyväksy tätä komission ehdotusta. Rakkaus on luonnollisesti kaunein asia maailmassa, mutta todellisessa elämässä on kuitenkin äh, eroja, onnettomuuksia, kuolemia. Meidän täytyy antaa kansalaisillemme turvallisuutta ja oikeudellista, äh, oikeudellisia takeita. Jos ei meillä sitä ole, millä arvoille me Euroopan unionin rakennamme? Kiitoksia, kun ajatellaan äh, ihmisten liikkuvuutta rajojen yli, niin se on johtanut myös siihen, että parisuhteissa on kansainvälisiä parisuhteita ja kansainväliset parisuhteet siinä vaiheessa, kun on tullut ero tai on pitänyt muuten jakaa omaisuutta tai on tapahtunut mm, kumppanin kuoleman tapaus, mm, niin on ollut vaikeaa tietää, mikä on sovellettavaa oikeutta ja minkä maan tuomiovalta käytetään. Siksi on hyvä, että meillä on asetus, joka kunnioittaa toisaalta jäsenvaltioiden oikeutta, mutta toisaalta myös kumppaneiden valinnan oikeutta. Tämä on erittäin suuri askel eteenpäin, kun ajatellaan sovellettavaa oikeutta. On tärkeää, että että kun on valittu lainkäyttöalue, niin sitä sovelletaan sitten koko tässä omaisuuden jakoasiassa. Ah, <clears throat> tämä on tärkeä asia, kiitos. Thank you. And that completes our speakers. Kiitos siinä kaikki. Parlamentin jäsen nyt komission jäsen Navratsitsa puheenvuoron. Kiitos, rouva puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet. Monta vuotta käytiin neuvotteluja, sen jälkeen 18 jäsenvaltiota ilmaisi toiveensa osallistua tiiviimpään yhteistyöhön. Ja uskon, että useampi liittyy tähän. Pyytäisin parlamenttia antamaan myönteisen kannan näihin kahteen asetukseen, jotka liittyvät tähän toimintaan. Poistamme oikeudellisia komplikaatioita, helpotamme EU-kansalaisten elämää, yksinkertaistamme sitä. Kansainväliset pariskunnat unionissa olivat he avioliitossa tai rekisteröissä parisuhteessa hyötyvät yhteisistä säännöistä varallisuuskysymyksissä. Haluaisin myös pyytää jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä tehneet liittymään tiiviimpään yhteistyöhön, sillä mitä useampi jäsenvaltio liittyy, sitä useampia kansalaisia tästä tämä koskettaa. Kiitos. Thank you, Commissioner. And... Kiitos komission jäsen. Nyt vielä esittelijä Kavada, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Je ne sais pas si ce sera... Kiitos puhemies. En tiedä, onko tämä viimeinen puhuja, mutta tästä aiheesta varmasti myös kiitos äh, neuvostolle, sen tiimille, komissiolle siitä, että se saattoi päätöksen tämän kuuden vuoden epätasa-arvoisuuden. Ja miksi käytän tätä termiä? No siksi, että jos 18 maata hyväksyy nyt äh, sopimuksesta ja asetuksista, pariskunnille tai rekisteröidylle parisuhteelle, niin kuin nyt sanotaan. Eli siis mies-nainen pariskunta tai homoseksuaalipariskunnille, jotka elävät yhdessä. No, syy tähän oli se, että he totesivat, että maissaan on kysyntää, jota ei voitu jättää huomiota, ei voitu jättää ihmisiä lain ulkopuolelle. Ja lisäksi tämä, mikä olisi konfliktissa kansainvälisesti järjestelmien mukaan, vaikka olisi kuinka hyvä asiantuntija, ei voida sopia näistä asioista, koska tämä on niin monimutkaista olla tässä kärsimyksessä. 16 miljoonaa ihmistä, sanon aikaisemmin tämä 32 miljoonaa henkilöä, joka on naimisissa tai rekisteröissä parisuhteessa. Tämä tarkoittaa 64 miljoonaa, koska jokaisella on kaksi vanhempaa, jotka joutuvat kafkamaiseen tilanteeseen, johon päästään päätökseen vain hyvin vaikeasti, joten on hienoa, että on poliittista tahtoa molemmissa toimielimissä. He voivat auttaa meitä varjostelijat ja minä saimme päätökseen tekstin, joka, jolla on kestänyt liian kauan päästä päätökseen. Miksi näin kävi? Koska, no nouta, jotkut sanoivatkin aikaisemmin, että EU, jokainen, tai järjeskollega täällä sanoi, että EU edistää vapaata liikkuvuutta, pääomien, tuotteiden ja palveluiden osalta, ja se suosittaa tätä suhteessa yksilöihin – tässä on kestänyt liian kauan ja niin haluaisin kiittää niitä, jotka olivat poliittisesti rohkeita menemään esteistä yli, jotta päästiin sopimuksen vielä kaksi pikkujuttua tähän loppuun. Tämä teksti kyseenalaistaako sen subsidiariteetin noin missään nimessä päinvastoin. Ne, jotka eivät halua liittyä tähän, no, kymmenen ja vielä lisää, jos on kansalaisia, jotka haluavat olla sellaisessa tuomioistumissa, jossa tilanne sovitaan, ja, mutta he saavat kuitenkin suojan, jos vievät asiassa toisen maan tuomioistuimen tästä syystä kollegani ja minä ja kaksi toimielintä pääsimme tekstiin, joka on hyvin yksinkertainen ja siinä suojellaan vähemmistöä, jota on tässä sorsittu. Quant aux disques qui ne veulent pas, je termine. Lopetan puhemies. Ne, jotka eivät halua, he voivat katsoa, että hyödyttääkö tämä kansalaisiaan vai, tai he voivat kieltäytyä. Kiitos. Thank you, and this closes our joint. Kiitos, tämä päättää keskustelun. Äänestämme huomenna. Seuraava kohta.